Um, thank you very much, everybody. Kiitos paljon kaikille. Tiedän, että Euroopassa tapahtuu varsin mielenkiintoisia asioita tänään. Meillä on nyt yhteinen kokous jurivaliokunnan kanssa, juri- ja kesken. Voimmeko hyväksyä esityslistan? ja me haluamme käsitellä digitaalisen sisällön toimittavista koskevia sopimuksia. Haluaisin toivottaa juurivaliokunnan jäsenet tervetulleeksi ja Mädi Delvon ennen kaikkea, joka on varapuheenjohtaja juurivaliokunnassa ja hän on toinen puheenjohtaja täällä. Onpas tässä nyt paljon eri puheenjohtajia paikalla. Tämä on siis yhteinen työryhmä, sillä olemme vahvempia, kun työskentelemme yhdessä, eikö näin? Tervetuloa jäsenille ja tervetuloa yleisölle. Asiakirja, jota ollaan työstämässä, tämä nostaa esille ne kohdat, joita on käsiteltävä, kun työstämme tätä mietintöä eteenpäin. Evelyn Gebhardt saa puheenvuoron ja sen jälkeen Vos ja sen jälkeen Mädi johtaa puhetta. Joten Gebhardt, voisitko esitellä meille asiakirjan? Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos myös tästä hyvästä ja hedelmällisestä yhteistyöstä kahden valiokunnan kesken. Minun kokemukseni on ollut, että on todellakin miellyttävää tehdä yhteistyötä niin. Vaikkakaan me emme aina ole ihan yhtä mieltä, en minä nyt sitäkään tässä voi kieltää. Kysymys on äh, hyvin äh, järkevästä tavasta tehdä yhteistyötä, eikä politiikassa tilanne aina ole näin, ja sitä halusin tässä painottaa. No niin, no niin. Eipäs nyt lähdetä tulkitsemaan sitä, mitä minä en sanonut. No niin, arvon kollegat, Euroopan komission ehdotus, sitä me olemme nyt tarkastelleet hyvinkin yksityiskohtaisesti. Ja pohjimmiltaan pidämme sitä hyvänä. Ja se, joka minut tuntee, tietää, että minä harvoin sanon moista komission ehdotuksista, eli tämä on jo aika merkittävää. No, on kuitenkin muutamia asioita, jotka, joita meidän täytyy hieman vielä tarkastella ja miettiä ja mahdollisesti hieman korjatakin. Ja siinä on kysymys ennen kaikkea käyttöaloista, digitaalisen sisällön käyttöaloista ja meidän täytyy aina saada olla mukana keskustelemassa ja ottaa huomioon Arimon mietinte myös sen vuoksi, että tässä on kaksi direktiiviehdotusta ja niiden tavallaan ero on hyvin häilyvä niin, että loppujen lopuksi ei enää tiedä mikä koskee ja mikä ei koske mitäkin. Joten molemmissa ehdotuksissa luodaan nyt hieman erilaisia sääntöjä. Ja kerron esimerkkinä, jos otan kännykkäni, johonka on esiasennettu navigointi-apsi, äh, ja silloin äh, kysymys on äh, tuotteista komission mukaan, koska se on asia, joka pitää hoitaa. Mutta mikäli tämä navigointi-apsi päivitetään, silloin se ei enää kuulukaan tähän tavaraan tavallaan, vaan silloin digitaalinen sisältö määrittelee sitä. Ja siinä taas säännöt ovat ihan erilaiset. Ja tämä nyt selventää tätä ongelmaa. Millä tavalla me voimme huolehtia siitä, että kuluttaja, joka ei niinkään oikein tiedä, mistä mistä tässä nyt on kysymys ja mikä on se ongelma minun kännykkäni suhteen ja mikä laki tai direktiivi tätä koskee. Tämä on hyvin tärkeää sen vuoksi, että tästä riippuu oikeastaan kaikki loppu. Ja kahdessa yhteisessä kokouksessa me olemme tehneet yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden ja muidenkin kanssa – ja meidän täytyy, tai siis me yritimme päästä sopimukseen kahdessa kokouksessa. Eli perustana pitäisi olla se, mitä tulee näihin seuraamuksiin, että tämä laki sopeutetaan sillä mahdollisimman hyvällä tavalla niin pitkälle kuin mahdollista. Kun on kysymys digitaalisesta sisällöstä tai tuotteista tai esimerkiksi tuotteiden tavaroiden internetistä, että kysymys on samoista oikeuksista ja säännöistä. Tämä on tämä perusajatus. Digitaalisessa sisällössä luonnollisesti on sisällöllisesti erilaisia asioita myös ja puutteitakin toki on. Ensinnäkin, jos kännykkä ei enää toimi, niin se liittyy näihin tuotteisiin. Ja jos ei ole selvää, onko kysymys digitaalisesta sisällöstä vaiko itse tästä tuotteesta, kun jokin menee pieleen, niin silloin käytetään olettamussääntöä. Ja jos on esimerkiksi päivitetty appsia, silloin kysymys on ohjelmistosta ja silloin esimerkiksi tämän kännykän myyjän täytyy todistaa, että kysymys ei ole itse kännykästä. Näistä asioista me olemme sopineet kahden kokouksen jälkeen. Olemme keskustelleet kauan ja hartaasti ja pyrkineet selvittämään, kuinka me voimme tämän parhaiten hoidella. En nyt lähde tässä yksityiskohtaisesti kaikkea käsittelemään, mutta niissä asioissa, missä me olemme saaneet yhteisymmärryksen varjoesittelijöiden ja esittelijöiden kesken, en usko, että meidän niistä tarvitsee enää kauan ja hartaasti puhua ja sitten siinä voidaan vielä tehdä tarkistuksia, mikä sekään ei tule olemaan helppoa. Toinen kysymys, joka on hyvin tärkeä, on luonnollisesti kysymys että, tiedoista. Ja on, olemme yksimielisiä siitä, että nämä tiedot eivät ole mikään tuote tai tavara, jonka omistaja, jonka voi antaa eteenpäin Eli, tai ainakin niin, että meidän täytyy miettiä tässä näitä käyttöoikeuksia niin, että ne ovat yhtäläisiä tietosuoja-asetuksen kanssa ja että voimme selvittää sen, että minkäännäköistä epäilyä tästä ei voi olla. Tämä nyt ihan tällaisena yhtenä pakettina. Eli nämä ovat ne asiat, joista me olemme tähän mennessä keskustelleet ja mitä tulee sitten todistustaakkaan, niin äh, me olemme vain todenneet äh, sen, mitä komissio ehdotti. Ja tästä me tulemme vielä keskustelemaan ja mitä sitten tulee näihin korvauksiin ja äh, sen jätän edustaja Fossille niin, että hänellekin jää jotain puhumista. Ja liityn sitten, äh, jatkan sitten tästä äh, muista asioista, johon liittyy nimenomaan harmonisointi. Komissio ehdottaa, että me tekisimme täysharmonisoinnin. Ja pohjimmiltaan tämä on ihan hyvä ajatus. Mutta meidän täytyy tehdä se riippuvaiseksi siitä, mikä äh, tulee, äh, m- miten oikeus suhtautuu siihen, onko täysharmonisointi äh, laillista ja oikeutettua vai ei. Minä sosiaalidemokraattina Saksalaisena sanoisin, että en voi hyväksyä sitä, että jossain Euroopan unionin valtiossa kyseenalaistettaisiin siellä voimassa oleva lainsäädäntö. Ja lainsäädäntö on hyvin erilaista eri jäsenvaltioissa, sen me tiedämme. Ja sen vuoksi tästä tulee valtava haaste, jos me lähdemme täysharmonisoinnin tielle. Ja että oikeusaste oikeusasteen täytyy olla sellainen, että siinä ei voida kyseenalaistaa kansalaisten oikeuksia. Oli sitten Iso-Britannia, Euroopan unionin jäsen, ei Portugalissa, ei Skandinaviassa, koska esimerkiksi Skandinaviassa on hyvin erilaiset säännöt kuin esimerkiksi Portugalissa tai Saksassa. Esimerkiksi Saksassa se, mitä komissio ehdottaa, merkitsisi suurta hienoa parannusta, mutta Ranskassa tai Alankomaissa se merkitsisi sitä, että nämä maat joutuisivat luopumaan tietyistä oikeuksista ja sitä me emme voi hyväksyä. Eli tämä on kysymys, jonka me voimme päättää vasta sitten, kun me tiedämme, miten tämä laki muotoutuu. Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa, yhdessä edustajien edustaja Hautalan ja Ari, en tiedä onko Ari Moo nyt jo samaa mieltä, mutta me olemme pyytäneet parlamentin palveluilta selvitystä siitä, että he selvittäisivät, että minkälainen lainsäädäntö Alankomaissa ja Skandinaviassa on liittyen tuotteiden eliniän odotukseen. Voisiko tämä olla tie kohti eurooppalaista ratkaisua. Ja tähän minä lopetan oman puheenvuoroni. It was excellent and very... Kiitoksia Evelyn. Erinomaista ja erittäin mielenkiintoista, mutta aika pääsee loppumaan. Axel Foss, rinnakkaisesittelijä. Periaatteessa viisi minuuttia. Um, thank you. Um... Yritän parhaani. Ich bin... Olen äh, komission äh, ehdotuksen kanssa tai ehdotuksen suhteen hyvin tyytyväinen. Se perustuu eurooppalaiseen kauppaoikeuteen ja haluaisinkin kiittää myös tähän mennessä hyvästä yhteistyöstä, vaikkakin tässä nyt on ollut äh, hyvin erilaisia näkökulmiakin aluksi, niin me olemme ainakin toistaiseksi päässeet hyviin ratkaisuihin. Ja me olemme myös sopineet selkeistä periaatteista, jotka ehkä pitäisi tässä nyt ensin mainita. Ensinnäkin meillä pitää olla selkeä ja hyvä säätely, ettei tämä muutu liian monimutkaiseksi. Me haluamme myös luoda varmuutta tulevaisuudelle ja teknologiselle kehitykselle. Me haluamme, että tämä on yhteensopiva unionin lainsäädännön kanssa, ja niin, että tietosuoja perusasetus on, että se on yhteensopiva sen kanssa, mutta myös muiden lakien kanssa. Ja kuten Pascal Arimon esittelijänä on myös sanonut, että kysymys on myös tavara- ja tuotelainsäädännöstä, kuluttajalainsäädännöstä ja kaiken tämän täytyy sopia yhteen. Ja sitten sitten täytyy myös katsoa, minkälaisia oikeudellisia seuraamuksia näillä ehdotuksilla on ja ottaa huomioon myös refit niin, että tästä ei tule kuluttajille ja yrityksille sirpaleisia, vaan että äh, ne ovat yhtäläiset, niin varsinkin mitä tulee esimerkiksi vastuukysymyksiin, korvauskysymyksiin ja niin edelleen. Minun tavoitteenani on päästä mahdollisimman pitkään, pitkälle harmonisoinnissa. En sanoisi kuitenkaan täysharmonisointiin. Ja mitä tulee käyttöalaan ja sitten se, että eriytetään digitaalinen osuus ja sitten tämän tuotteen osuus. Tässä on tiettyjä hienosäätöjä, josta meidän vielä täytyy keskustella – Meillä on erilaisia asioita, joita me olemme tässä mallintaneet tässä työasiakirjassa. Ja vetoaisin myös siihen, että tietosuoja perusasetus integroitaisiin tähän mukaan ihan perusasiana – mutta tässä on tietty konkreettinen muotoiluongelma kohdassa 3.4. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tästä ei tule mitään tulkintaongelmia suhteessa tietosuojaperusasetukseen ja mitä tulee sitten oikeusseuraamuksiin. Me haluaisimme, että ne olisivat yhtäläiset, mutta sen lisäksi täytyy huomioida myös digitaalisen sisällön erityispiirteet ja täytyy katsoa, mihinkä me sen saamme sitten sopeu- so- sovitettua. Siitä meidän täytyy vielä keskustella samoin kuin oikeusseuraamusten hierarkiasta ja esimerkiksi käänteisestä todistustaakasta, määräajoista. Olisi erittäin tärkeää, että me jo etukäteen määrittelemme, mikä on digitaalinen sisältö, mikä on se tuote. Ja sen lisäksi meidän täytyy myös keskustella näistä, tästä todistustaakasta, vastuusta, määräajoista. Olisi hyvä, jos me pystyisimme nämä integroimaan, mutta ei se voi johtaa siihen, että ei olisi minkäännäköisiä määräaikoja. Joten me tarvitsemme tähän selkeyttä. Ja me yritämme tässä hieman, mm, olemme yrittäneet lähentyä oikeusseuraamuksia tekemällä tällaisia tapaustutkimuksia, esimerkiksi mitkä tiedot, henkilötiedot ovat välttämättömiä, kun tehdään sopimus, mitä henkilötietoja tarvitaan, kun käyttää jotain tiettyä sovellusta tai appsia ja mitä muita henkilötietoja vaaditaan. Ja sen lisäksi meidän täytyy myös huomioida tietosuoja-asetuksen määritelmät. Mitä sitten, kun on pseudonyymejä tai anonyymejä tietoja, henkilötietoja, nämä ovat asioita, joita meidän täytyy tutkia. Ja sitten vahingonkorvauksissa täytyy miettiä, mikä kuuluu digitaaliseen sisältöön niin, että kaikki olisi selkeää, niin että kaikki tietäisivät, että mistä on kysymys. Ja toivon mukaan tämä nyt selvensi asiaa. No, perfect. <laughs> Vielen Dank. Also es ist auch sehr spannend, aber... Kiitos. Tämä on todella mielenkiintoista, mutta paljon tekemistä vielä riittää. Raportos Madame äh, Paul Nuve. Seuraavaksi varjoesittelijä. Thank you so much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia rinnakkaisesittelijät. Kiitoksia erittäin hyvin kirjoitetusta työasiakirjasta. jonka avulla on valaistu muutamia tärkeitä kysymyksiä. Joidenkin osalta olemme ikään kuin saaneet tiettyjä vastauksia aikaiseksi edellisessä kokouksessa meidän ja rinnakkaisesittelijöiden kanssa. Ja kun puhutaan tästä soveltamisalasta, niin tässä tavoitteena ei ole se, että kuluttajan kuuli, kuuluu katsoa sitä, ollaanko hylkypuolella millä tavalla edetty ja minkä sanon mukaan mennään. Edellisessä kokouksessa Strasbourgissa saimme aikaiseksi jonkun verran edistystä aikaiseksi, kun kysymys on ehdotuksen yhteensopivuudesta EUn tietosuojapuitteiston kanssa ja mielestäni selkeämpi viittaus tietosuoja-asetukseen on tärkeä. Olemme saaneet nähdä, että usein meidän täytyy tutkia näitä yksityiskohtia huolellisemmin. Ja siitä syystä artikla 3.4 sanamuotoa kannattaisi vielä joka viilata. Kun puhutaan työasiakirjasta, olisin halunnut ottaa selkeästi kantaa tähän harmonisointiin. Minusta meidän ei täytyy tehdä poliittisia valintoja kuluttajien maksimaalisen suojelun ja yritysten tasaveroisen toimintaympäristön välillä, kuten tämä hetkinen ehdotus ehdottaa, vaan meidän täytyy todella pohtia sitä, että minkä tasoista kuluttajasuojaa voimme harkita täyden harmonisoinnin lähestymistavan puitteissa. Ja täysi harmonisointi mielestäni on myös oikea tapa edetä, jos halutaan päästä tämän kyseisen direktiivin tavoitteisiin. Joka tapauksessa kyseessä on erittäin tärkeä kysymys ja tämä pitää meidät kyllä tämä antaa meille paljon työtä seuraavina kuukausina ja meidän täytyy löytää sitten erilaisia ratkaisuja tähän todistustaakkakysymykseen, toimialueeseen ja muuhun. Korvauskysymykset tässä täydessä harmonisoinnissa puheenjohtaja pyytää puhumaan hieman lyhyemmin, koska aika on vähän. Ai anteeksi, en tiennyt, että nyt näin vähän aikaa on. Siis tärkeä kohta. Kuten totesin, to, tuen tätä täyden harmonisoinnin lähestymistavan hierarkia lähestymistapaa. Se on meille tärkeää ja lisäksi kannatan tavoitettanne hyödykehdotuksen kanssa rinnastamisen, että kysymys on todistustaakan kääntämisestä. Ja aikarajoissa tiedän, että olette kovin sitoutuneita tähän, niin kuten mekin. Ja emme, saa, emme saisi tästä myöhästyä. Päätän tähän. Virginie Rosière. Tu... Virginie Rosière, seuraavana kaksi minuuttia. Merci, Nadine, Kiitos, minä puhun lyhyesti. No, pyrin parhaani mukaan puhumaan lyhyesti. Kiitos paljon tästä suunnitelmasta, tästä luonnoksesta. sinne, että että siltä, tässä sisältää paljon asioita ja siinä on tärkeitä syitä myös kuluttajille. Meitä on huolestuttanut direktiivien ähm, ne alat, joita direktiivi koskee, joten tässä mennään sen asian suhteen eteenpäin, soveltamisala-asian suhteen. Ja on tärkeää saada myös mahdollisimman korkea kuluttajan suoja. Ja tämän asian suhteen meidän tulee olla varovaisia, varsinkin ne sopimukset, jotka sidotaan siten, että vastapuoli saa tietoja sopimuksen perusteella Eli sellaiset sopimukset, kun nämä henkilötiedot annetaan passiivisesti, ja on katsottava, että kuuluvatko nämä sopimukset direktiivin soveltamisalaan vai ei. Siten, että palveluntarjoajat voivat kiertää direktiiviä liian helposti. Lisäksi yhteensopivuus henkilön tietosuojan kanssa – henkilötietosuojaa pätee täydellisesti. Tätä ei avata enää uudelleen tätä keskustelua, se on vienyt jo tarpeeksi aikaa. Mutta on tärkeää katsoa, miten tämä asetus pätee siinä vaiheessa, kun sopimus päättyy ja nämä tiedot jäävät sopimusosapuolelle. Toinen tärkeä asia, jonka suhteen on edetty jonkin verran, mutta ei kuitenkaan riittävästi, niin nämä yhteensopivuuskriteerit – Ja nämä yhdenmukaisuuskriteerit niin on katsottava, että ne pitävät sisällään nämä kuluttajien legitiimit odotukset sen suhteen, että mitä näissä on, mitä nämä sisältävät. Lisäksi on tärkeää, että on mahdollisuus vedota, että on näköinen ratkaisumekanismi tässä olemassa. Ja lisäksi on tärkeää, että tiedetään, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun sopimus umpeutuu. Ja että se mahdollista katkaista. Kiitos paljon. So the next speaker. Näin seuraava puhuja olisikin sitten edustaja Delson. Kiitoksia. Minusta on hyvä, että kuluttajalla on selkeät oikeudet silloin, kun digitaaliselta osataan, mutta ollaanpa nyt selvillä vesillä siitä, että verkkomyynti on valtavasti, valtavassa kasvussa. Rajojen yliostoissa on kaikkein eniten tätä luottamuksen puutetta, ei muuten. Ja yhdistyneestä kuningaskunnasta katsoen tämä on äärimmäisen tärkeää meille. Niin kauan kun ollaan EU-jäseniä, tämä on tärkeää, mutta sitten kun emme ole, niin toivon, että jäämme yhtenäismarkkinoille, mikä merkitsee sitä, että nämä säännöt ovat meille oleellisia. Ja vaikka me jää sinne, niin nyt ollaan digitaalisessa maailmassa, jossa rajat ovat yhä epärelevantimpia. Se täytyy ottaa huomioon tässä ehdotuksessa. Kun katsotaan sitten sitä, mitä minä haluaisin nähdä tässä, eli sama suoja näissä, kuten myöskin aineellisissa hyödykkeissä, kuten digitaalisessa, ja sitten kun nostan aineellisia hyödykkeissä, kuluttajasuoja lainsäädäntö on voimassa – ja sitä refitin muokkaaminen on tärkeää. Näitä sääntöjä tulisi taas sitten sekoittaa tietosuojakysymyksiä, jotka otetaan esille yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Soveltamisalasta olen huolissani ja siitä, että esimerkiksi sisällöstä voidaan maksaa toisella sisällöllä, on mielestäni huolestuttavaa se, että siirretään pois tämä, tai määritellään uudestaan digitaalinen sisältö kattamaan myös pilvipalvelimet on hyvä, mutta samat sopimus sidokselliset oikeudet ja velvollisuudet pitää olla. Meillä tulee olla myös erilaiset ähm, valitusmahdollisuudet yrityksille ja se, että voidaan lakkauttaa kaikki digitaaliset sopimukset kahden vuoden sisään on mielestäni vaarallista, koska se lisää varmasti ongelmia. Esimerkiksi vaikkapa silloin, kun on kyseessä on TV- ja, digiti- ja puhelinyhteys samassa sopimuksessa. Thank you. Kaya, are you speaking for the ALDE group? Thank you. Kaya minutes Kallas. Kaya, Kaya, puhutko ALDE-ryhmän nimissä? Kyllä. Edustan tässä molempia osapuolia. Kiitos tästä asiakirjasta esittelijöille. Minulla on kuitenkin yksi huolenaihe. Tämän käymämme keskustelun suhteen, nimittäin lainsäädäntö tässä. Ja sen tarkoitusperä on se, että eri jäsenvaltiossa ei ole eri sääntöjä. Mutta meidän ei pidä unohtaa, että me olemme sääntelemässä sellaista asiaa, joka tuo kasvaa Eurooppaan, eli sovellussektori. Valitellaan, että Euroopassa ei ole näitä verkkofoorumeita riittävästi, niin huolehditaan nyt kuitenkin siitä, että tämä ala saa mahdollisuuden voida hyvin. Mitä tulee tiedon antamiseen vasta osapuolelta toiselle sopimuksessa, niin tämä ei ole mikään pieni ala, vaan melko suuri. On tärkeää, että tästä käydään laajempialaisempi sopimu, keskustelu. Halutaanko internetistä suuri ostoskeskus vai ei? No se ei ole pelkästään ostoskeskus, vaan se on myös tieto- ja viestintäfoorumi. Kun puhutaan digitaalisista sisällöistä ja yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä – tämä määritelmä on paljon kapeampi, koska on elämässä erittäin monimutkaisia ohjelmistoja ja niistä säänteleminen vaatii sen, että ymmärtää niistä. Niitä ei voi säädellä samalla tavalla kuin konkreettisia esineitä. Öö, monet haluaisivat, että tässä otetaan sellainen lähestymistapa, että tässä otettaisiin lähestymistä, joka koskee sitä maata, josta tuote lähtee, on peräisin. Ja nyt tässä vaiheessa kuluttaja saattaa estää, että tieto ei välitetä eteenpäin älypuhelimessa tai älykahvinkeittimessä vaikkapa, mutta sitten tästä itse laitteesta on kuitenkin olemassa sopimus, joten tämä aiheuttaa erittäin paljon sekannusta. Sitten että tiedosta annetaan rahaa, niin kuluttajat halusivat, tai tässä haluttiin, että tässä kuluttajakohdalla reilusti. Kuluttaja saa kuitenkin ilmaisen, ilmaisen palvelun ja hän sitä antaa vasta palveluksen omia tietojaan. Ja nyt tässä toinen vaihtoehto on se, että kuluttajat joutuvat maksamaan näistä palveluista. Me emme välttämättä tätäkään halua. Sitten tiedot, jotka koskevat tätä soveltamisalaa, niin meidän olisi katsottava on katsottava tätä tietosuoja-asetusta ja meidän on oltava varovaisia. Me emme halua, että tähän otetaan enää muuta tietoja. Meidän ryhmä sitä halua, koska tämä avaa taas uuden, uuden keskustelun ja tähän, tälle tielle me mielellään lähtisi. Kiitos. Yeah, you speaking for the Queens. Ja Julia sitten vihreiden nimi. Thank you, Chair. I would like to thank the rapporteurs for the working document. It... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijöitä työasiakirjasta. Siinä korostetaan näitä kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä ehdotuksessa, kun puhutaan soveltamisalasta. Jos nämä yhdenmukaisuuskriteerit rinnastetaan täysin myös näihin eri korjaamitoimenpiteisiin, niin tilanne voi kuluttajille olla hyvä ja tämä voi olla hyvä lähestymistapa. Siitä syystä mielestäni on tärkeää, että kun puhutaan yhdenmukaisuuskriteereistä, meillä on objektiiviset kriteerit myös digitaalisen sisällön osalta. Mehän tiedämme, miten monimutkaista digitaalisen sisällön määrittely nyt jo on ja kuluttajan kohtuullinen odotus siitä, mitä hyötyä digitaalista tuotteesta on, ei ole oikea lähestymistapa. Eli tässä voimme todella tarjota lisäarvoa. Tietysti täytyy varmistautua siitä, ettei tässä nyt pyritä keksimään pyörää uudelleen, kun kysymys on tietosuoja-asetuksesta. Ja viitataan niihin sisältöihin, joita tietosuoja-asetuksessa on, ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu, jos tuo käyttäjän suostumus poistetaan, jos tätä on kohdeltu kuten valuuttaa. Sillä tietosuojahan on perusoikeus, ja kuluttajilla täytyy aina olla oikeus poistaa suostumuksensa sopimuksen päättymisestä. Mielestäni on tärkeää, että käyttäjä saa kaiken tiedon takaisin, jota vaaditaan yhteensopivuuteen, eli että hän ei jumiudu tiettyyn palveluun, vaan voi saada tietonsa uudelleen takaisin ja ryhtyä käyttämään kilpailevaa palvelua. Asiantuntijat, joita ollaan kuultu, jotka ovat tehneet tutkimuksia, ovat huomauttaneet myös lisäkysymyksistä, joihin on viitattu tässä asiakirjassa, kuten useat lataukset tai digitaalisen sisällön uudelleenmyynti. Kaikki tällaiset ovat niitä, joita haluamme vielä tarkastella. Ja haluan myös huomauttaa lisäongelmasta, joka vielä ei ole tullut esille näissä keskusteluissa, kun kysymys on vahingokorvauksesta. Tässä todetaan, että vastuuvelvollisuutta voidaan siirtää vahingonkorvauksessa palveluntarjoajille tarjontaketjun alapäähän. Tämä koskee vain todellisia sopimusperusteisia suhteita. Sillä on olemassa myös ohjelmistokehittäjät, jotka tekevät ilmaisia ohjelmistokomponentteja ja laittavat ne verkkoon toiselle, toiselle käyttöön. Tästä eivät saa maksua ja silloin kaupalliset palvelut hyödyntävät sitä. Tietysti jos joku on luonut vapaata, vapaasta käytettävää ohjelmistoa, niin hänen ei pitäisi joutua vastuuseen, jos kaupallinen taho sitä hyödyntää ja saa aikaiseksi ongelmia sen puitteissa. Eli vastuuvelvollisuuden siirtäminen pitäisi tapahtua vain sopimusperusteisissa suhteissa. Kiitos. Thank you. So we've got a bit more time. Kiitos. Aika on hieman enemmän kuin kavatiin. Jotkut varjo esittelijät eivät ole täällä. Jos joku muu haluaisi puheenvuoron, Maria Grappini, Jean-Philippe Albrecht, Maria ensin ja sitten ja sen jälkeen. Maria Grappini, ole hyvä. Uh, Kiitos. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää. Se, mitä minä olen tässä kuullut, miellyttää minua kovasti tämähän on ala, joka on kasvussa, nimittäin online-myynti. Ja silloin meidän täytyy lainsäädännössä pysyä mukana. Haluaisin tuoda muutamia asioita esiin. Haluaisin, että esittelijä eh, hieman selittäisi minulle näitä. Ensinnäkin ei pidä olla eh, kuluttajan tehtävä määritellä, tai, eh, määritellä jokin virhe tai vika ei sen ole minun tehtäväni, jos laite on rikki. Ja sitten mitä tulee väärennyksiin, siitähän on myös puhuttu. Sekin pitää määritellä selkeästi, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kuinka tämä voidaan ratkaista, kenellä on vastuu ja kuluttaja, mikä on kuluttajan asema. Kaja puhui myös näistä ilmaisista tuotteista. Sehän on myös tavallaan mainontaa ja kuitenkin se tavalla tai toisella jotain maksaa. Joten minusta se on harhaanjohtavaa mainontaa. Sen vuoksi sääntöjen pitää olla hyvin selkeät. Ja sitten valiokunnalta kysyisin, mitä mahdollisuuksia tässä on oikeusapuun ja mikä on irtisanomislauseke. En ole samaa mieltä kollega Daltonin kanssa. Täytyy olla äh, mahdollisuus 12 kuukauden jälkeen irtisanoa sopimus, jos jokin ei ole kunnossa. Ei se nyt voi olla niin, että eh, joutuu roikkumaan kiinni tässä sopimuksessa. Harmonisointi on hyvä asia varmastikin, mutta minun näkökulmastani meidän täytyy määritellä kunnolla todistustaakka, sopimuksen eh, edellytykset, eh, mahdollinen oikeusapu sekä yhteen, yhdenmukaisuusnäkökulma. Ja minusta, eh, jos nämä asiat vielä selvitetään, eh, niin tämä on erittäin hyvä. Kiitokset hyvästä työstä. Okay. Um, please, can we keep it? Niin, jan Albrecht, minuutti korkeintaan. Uh, uh, first. Kiitos paljon. Minä haluaisin korostaa erästä asiaa, joka on täällä mainittu juuri. Tämä todistustaakka, niin ratkaisu, oli ratkaisu mikä tahansa, on tärkeää, että se ei ole kuluttajalla lanka kuluttajan niskaan. Ja sitten mitä tulee tietoon, joka on sitten ikään kuin maksu, joka tästä annetaan tästä palvelusta, Kallaksen kanssa olen yhtä mieltä siitä, että on katsottava, että kuinka pitkälle on mahdollista ottaa tämän mukaan tähän pakettiin. Niiden keskustelun jälkeen, joita me kävimme, niin minä olen kyllä nyt hieman epävarmempi siitä, että tämä on oikea tapa lähestyä tätä asiaa. Mikäli tämä on mukana tässä paketissa, niin sitten sen tulisi rajoittua niihin tapauksiin, jotka ovat sallittuja yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa, sillä ei ole kovinkaan monia tapauksia, joissa tämä voisi tapahtua, tämä ikään kuin vastapaluksena annettava tieto. Henkilötietoja annetaan, mikäli tämä on tarpeen sopimuksen tekemisen kannalta, niin se ei ikään kuin ole öö, sellainen se ikään kuin toimi maksoin tässä sopimuksessa, siitä on lisäarvoa. Tai sitten tiedot annetaan, vaikka se ei ole sopimuksen kannalta tarpeen, niin sitten yleinen tietosuoja-asetus määrää sen, että ei, siihen ei voi vapaasti suostua, koska yleensä palvelu, palvelusta mak- maksetaan ja sitten tietoja käytetään, mikäli on tarve. Joten lyhyestä virsi kaunis, tämän tulisi liittyä hyvin tiivisti siihen, miten tietosuojasetus mahdollistaa, siten että se on hyvin rajoitteisesti mainittuna, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että tähän asiaan ei puututa ollenkaan. E, bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. E, ja też się bardzo cieszę, że ta współpraca tak wspaniale się rozwija. Myös e, minä olen iloinen siitä, että yhteistyö e, kukoistaa valiokuntien ja poliittisten ryhmien kesken. Keskustelu on erittäin mielenkiintoista. E, minua kuitenkin huolestuttaa ehdotukset, jotka koskevat kuluttajansuojaa. Kuten Evelin sanoi, harmonisointi on tärkeää toki kyllä, mutta standardeja ei saa laskea. Ja kuten täällä puhuttiin myös oikeusavusta, Saksassa ehkä se toimii niin, mutta on erittäin tärkeää, että kuluttajalla on myös oikeus päättää, haluaako hän rahat takaisin vai korvataanko asia toisin tavoin. Tämä on nähtävästi seitsemässä maassa mahdollista ja jos tämä otetaan käyttöön kaikissa maissa, niin minusta tässä täytyy nyt olla hieman varovainen kuluttajasuojan suhteen nimenomaan. Andreas. Andreas. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää molempia esittelijöitä ja että he ovat onnistuneet tässä, tällä työasiakirjalla luomaan pohjan sille, että voimme yhdessä jatkossakin tehdä töitä. Ja että tässä on otettu kaikki tärkeimmät asiat esiin. Siitä kiitos. Kaksi asiaa, josta pitää vielä minun nähdäkseni keskustella. Ensinnäkin kysymys siitä, että onko tavaroiden internet mahdollista ottaa mukaan siinä laajuudessa, kun täällä puhutaan. Minusta tässä pitäisi nyt olla hieman varovainen. En ole ollenkaan tai siis minä uskon, että äh, tavaran internet tuo mukanaan niin paljon kaiken näköisiä uusia käyttömahdollisuuksia, että nämä asetukset eivät sitä äh, kata. Ja sitten mitä tulee todistustaakkaan, en usko, että olisi järkevää, että jos on kerran ostanut yhden apsin, että ikuisesti on sitten todistustaakka äh, tämän apsin tuottajalla. Jossain vaiheessa kuluttaja tai palvelun tarjoja. jossain vaiheessa, vaiheessahan tämä täytyy muuttua ja siirtyä jo toiselle. And I'm going to take one minute for me. Ja itsekin puhun minuutin. Haluan vahvistaa no nyt yhtä siihen, mitä Kaija sanoi tästä sovellustaloudesta, niin jotkut sovelluksista myydään näissä ikään kuin megakaupoissa, ja jotkut taas ovat sitten tällaisia yhden hengen pieniä kulmakauppoja. Nämä eivät ole valtavia organisaatioita, joissa on suuria, suuret äh, lakimiesten armeijat. Joten olkaa varovaisia, kun laaditte nyt tätä lainsäädäntöä. Tämän tulee toimia pienille, pienten digitaalisten innovaattoreiden kannalta. He, jotka luovat näitä innovatiivisia ratkaisuja ja haluavat saada tuotteen markkinoille mahdollisimman nopeasti. Sillä mikäli tämä luodaan täyteen esteitä, niin se ei kyllä toimi. Tämän tulee toimia tämän lainsäädännön myös pk-yritysten, pienyritysten kannalta. Nyt aika näyttää loppuvan. Meille saapuu ministeriltä kello 11, joten voisitteko nyt vetää yhteen hyvin lyhyesti ja sitten annan puheenvuoron toiselle puheenjohtajalle tätä varten. Uh, Axel? Uh. Evelyn vai Axel? Kumpis? Haluan vain vastata kahteen kysymykseen, jotka konkreettisesti minulle esitettiin. Se, että todistustaakka ei kuulu kuluttajalle, se on tärkeää varsinkin esimerkiksi tavaroiden internetin yhteydessä. Meidän täytyy, meidän täytyy selvittää, kenelle se vastuu kuuluu. Toinen, joka liittyy sitten tietosuojaan. Ei tässä ole kysymys siitä, että sitä lähdetään tulkitsemaan, vaan se on voimassa sataprosenttisesti. Mutta meidän täytyy selkeyttää sitä niin, että artiklassa 3.4 se käy selkeästi ilmi. Ja täysharmonisointi ja se, että ei heikennetä kuluttajien oikeuksia, ei voi olla niin, että siellä, missä jo aikaisemmin on ollut tämä ja lähdetään täysharmonisointiin ja sitä kautta äh, joissain Euroopan unionin valtioissa kuluttajien suoja heikkenee. Axel <laughs> Axel, puoli minuuttia. Ihan lyhykäisesti vain muutamiin asioihin. Edustaja Daltonille sanoisin totta. Meidän täytyy olla varovaisia, kun on pitkiä sopimuksia ja joissa on tietynlaisia kytkykauppoja tai jotain tällaisia muita palveluita mukana, että niitä ei voi niin vain irtisanoa. Sitten kysymys, jonka Viki esitti ja Kaija Kallas myös, on totta, jos meillä on liikaa vastuuta sälyt tehty tälle äh, pienyrityksille, jotka siis tekevät tätä luovaa työtä, niin silloin ne eivät pysty toimimaan. Kiitoksia. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja työ jatkuu. Kiitoksia esittelijöille. Kiitos teille kaikille. Juuri varmaan poistuu. Um, Juuri saa toki jäädä käsittelemään tuotteiden etämyyntiä käsittelevä mietintö. ja lopuksi pyydän, että komissio kommentoi näitä molempia asioita. Pascal saa nyt puheenvuoron. Muistakaa se, että meille saapuu kaksi slovakilasta ministeriä